Kiitokset myöskin kollegoille. Siipen. Kedves kollegák, ezzel vitát berekeztem. Kiitos hyvät kollegat. Päätämme keskustelun ja äänestämme huomenna kello 11.30. Nyt jatkamme seuraavaan asiaan esityslistalla. Niki Savelan mietintö, energia-alan etenemissuunnitelma 2050. Esittelijä saa puheenvuoron neljäksi minuutiksi. Καταρχήν Puhemies, ensin haluaisin kiittää kaikkia niitä, jotka ovat olleet mukana mietinnön laatimisessa ja avuttaneet. Ja erityisesti kiittäisin varjoesittelijöitä, sihteeristöä ja poliittisia neuvonantoja pääpilarit e- e- e- energiapolitiikassa ovat toimitusvarmuus, eri toimittajien toimittajien määrä, kilpailukykyiset hinnat, energialähteet ja energiatehokkuus tietenkin myös. Kaikki nämä politiikat kulkevat käsi kädessä, kun yleisenä tavoitteena on vähentää hiilidioksidipäästöjä. Hyvät naiset ja herrat, minun tämän illan johdannossani haluaisin puhua hieman yli sen, mitä on sanottu tiekartassa. Ottaisin huomioon tietenkin vastuun, joka meillä kaikilla on lainsäätäjinä, jotta voidaan säilyä hengissä ja myös, että kansalaiset voivat hyvin, mitä tulee energiakysymykseen. Hyvät naiset ja herrat, puhutaanpa hieman energiasta ja Teen myös joitakin ehdotuksia, mitä tulee energiapolitiikkoihin, jossa Täytyy olla realistisia, maltillisia ja ylittää hieman konkreettiset tilanteet niin kuin ne tunnetaan ja pitäisi olla tietoinen myös olemassa olevista realiteeteista ja samalla pitäisi olla kompromissihenkeä. Meidän täytyy saada aikaan tasapaino energian ja ympäristöasennon väillä. Dogmaattinen lähestymistahde kummalla puolella tahansa tai toisella puolella johtaisi pelkästään energianiukkuuteen ja köyhyyteen kansalaisillemme ja teollisuus poistuisi Euroopasta mutta Eurooppalaisina me olemme hävinneet kilpailukykypelissä, me olemme menettäneet luovan henkemme tavallaan, emmekä ole käyttäneet energialähteitä, joita olemassa on. Me emme ole käyttäneet niitä, me emme ole tehneet niistä ympäristöystävällisiä. Eurooppa, hyvät naiset ja herrat, on rakennettu rohkeiden miesten ja naisten toimista. Nämä rohkeat henkilöt näkivät kaiken haasteena eikä uhkana kun ajattelee tulevaisuutta, ei silloin halua purkaa tai poistaa tai tuhota, vaan haluaa luoda jotakin parempaa sen pohjalta, mitä jo on. Yli 50 prosenttia perhebudjeteista menee energialaskuihin. Kuinka pitkälle tässä oikein voidaan mennä? Bulgariassa ihmiset ovat menneet kadulle. Hallitus kaatui johtuen energian hinnasta, sähkön hinnan noususta. En halua kuulostaa sellaista, joka täällä saarnaa tuhosta ja sitä ennustaa, mutta varmasti tulee uusia myllerryksiä ja mellakointa johtuen energian niukkuudessa. sen takia tämä mietintö olikin erittäin hyvän aikaan tuleva, koska Tähän otettiin tietysti mukaan myös energian sosiaalinen ulottuvuus, ja tätä seikkaa on tärkeää korostaa. Arvoisa komission jäsen, meidän pitäisi näyttää, osoittaa tällaista myönteisempää suhtautumista liuskakaasuun. Euroopan kansalaiset ansaitsevat sen. Arvoisa komission jäsen, ymmärrän kyllä, että tekin ymmärrätte, kuinka tärkeitä äh, varannot äh, Kaakkois-Välimeren alueella. Pitäisi tukea Välimeren aluetta ja luoda tällainen energiakomitea Kaakkois- Välimeren Euroopalla, jos olisi mukana huomattavia jäseniä, Kreikka, Portugali, Kypros ja tietysti itse EU. Joka tapauksessa tämä on oikeus, jonka meille myö Lissabonin sopimus ja sen mukaan EUlla on oikeus ryhtyä toimiin EU-tasolla, jotta voidaan varmistaa energian toimitusvarmuus, joten te voisitte tehdä Kreikasta jonkinlaisen alueellisen keskuksen, joka sitten toimisi varastoijana ja energian toimittajana ja myyjänä. Ja sitten voisi olla sellainen väline, jolla asetettaisiin hinnat tälle alueelle. Ja näin me Euroopassa saisimme sisämarkkinat maakaasulle. Tällä hetkellä tämä on erittäin tärkeä asia, mutta kuitenkin äärimmäisen kallista jäsenvaltioille. Jälleen kerran meidän täytyy eurooppalaisena tarkastella kotimaisia varantoja. On kyse sitten uusiutuvista energianlähteistä vai fossiilista polttoaineista. Jos me emme tunnusta tätä, me emme ole objektiivisia. Nämä koti, näillä kotimaisilla varannoilla on erittäin tärkeä roolinsa, mutta me emme voi peräänkuuluttaa sitovia tavoitteita silloin, kun ei ole mitään keskityttyä eurooppalaista hallinnointijärjestelmää energiasektorilla. Toisin sanoen siirtyminen uusiutuvan energian ei voi tapahtua yhdessä yössä. Tarvitaan yhteistä eurooppalaista lähestymistapaa tässä asiassa. Kiitoksia. Köszönöm szépen. Most Öttinger bíboros, äh, bizony... Kiitos. Ja sitten seuraavaksi komission Oettinger. Herr Präsident, meine Puhemies, arvon naiset ja herrat. Vuoden 2050 etenemissuunnitelmalla me halusimme käynnistää keskustelun ja viedä sitä eteenpäin keskustelun, joka vie meitä seuraavalle vuosikymmenelle, joka osoittaa meille sen tien, miten Euroopan energiapolitiikan ja ympäristöpolitiikan e- eurooppalaistaminen voi antaa sille kestävän tulevaisuuden. Todennäköisesti ei ole mitään sektoria, jolla pitää luoda niin pitkän aikavälin suunnitteluvarmuutta kuin energiasektorilla. Raaka-aineen varmistaminen, kaasu, hiili, biomassa ja niin edelleen. Energia tarkoittaa tuotantokapasiteettia, aurinko, tuuli, vesi, geotermia, kaikki mahdollinen. Energia merkitsee myös varastointi, teknologiaa ja paikkoja. Energia merkitsee myös tutkimusta. Energia tarkoittaa myös kuljetusinfrastruktuuria, verkkoja, putkia. Ja energia merkitsee myös eh, investointeja parempaan energiatehokkuuteen. Tässä ei ole kysymys 5-10 vuoden suunnittelujaksosta. Maataloudessa 3-5 vuotta riittää. Jos ostetaan jokin kone, eh, niin sitä käytetään 8-10 vuoteen ja kun ostaa auto, niin sitä käytetään maksimissaan 10-12 vuotta. Hiilivoimalla 30 vuotta, kaasuvoimalla 20 vuotta tuulipuisto, aurinkopuisto vähintään 20 vuotta, verkkoinfrastruktuuri 30 vuotta ja enemmän, ydinvoimalat 40, 50, 60 vuotta. Tämä tarkoittaa sitä, tai siis minä tässä nyt vain siteeraan realiteetteja arvon jäsen. Kollega Tuomas riidellään jälkeenpäin tästä. Ei tässä nyt ole kysymys ideologiasta. Kommentteja mikrofonin ulkopuolelta. Anteeksi nyt, minä voin lähettää teille vaikka kirjeen ja kertoa teille koko tästä tämän esimerkiksi ydinvoimaloiden aikaa on pidennetty 40 vuodesta 50-60. Minä tässä vain siteeraan realiteettia. Me tarvitsemme siis pitkän aikavälin suunnittelun varmuutta. Ja 2020 hän oli oikeastaan jo eilen. Investoijille se oli jo menneisyyttä. Ja sen vuoksi Meillä on suuri investointivaje energia-alalla. Me tarvitsemme sen vuoksi yhteisiä suuntaviivoja siitä, mihinkä energia-alalla mennään 20, 2030, 40 ja 50. Meillä on tässä erilaisia skenaarioita, mutta niistä meillä on kolme, joista kolme tavoitetta, jotka on mainittu. Äly, älykkäässä, se, että investoidaan älykkäiseen energiainfrastruktuuriin, se on etu, ei ainakaan haitta. Ja se, että me tarvitsemme enemmän uudistuvaa energiaa, tuo paljon enemmän etuja kuin haittoja mukanaan. Ja energiatehokkuuden parantamiseen investoiminen on samoin kiistämätön oikea reitti. Me haluamme nyt teidän rakentavien suositustenne pohjalta ja teidän mietintöjen pohjalta tehdä työtä eteenpäin. Mistä on kysymys? Kysymys on siitä, että jos me haluamme vuodelle 2030 yhteiset eurooppalaiset sitovat tavoitteet, ja jos me haluamme, niin minkälaiset? Ja jos 2020-2020 ei onnistu, mitä sitten tehdään? Lähdemmekö tällaiseen puhtaaseen, kansalliseen, sirpaloituneeseen energiatulevaisuuteen? Sen vuoksi tämä vihreä kirja, jonka komissio teille tulee tässä kuussa esittelemään, toimimaan tällaisena pohjana. Ja kysymys onkin, luommeko eurooppalaisen ymmärtämyksen ja yhteisymmärtämyksen uudelle CO2-päästöjen vähentämiselle? Tarvitsemmeko me ylipäätään pidemmälle meneviä tavoitteita vai riittääkö CO2-päästöjen vähennykset? Minä uskon, että CO2-päästöjen vähentäminen on tärkeää, mutta puhun siitä huolimatta sen puolesta, että sen rinnalla meillä olisi pragmaattiset sitovat tavoitteet uudistuvalle e- energialle Euroopan energiamiksissä. No, jos katsoo vuoteen 2007, silloinhan me onnistuimme saamaan kaikki jäsenvaltiot mukaan. Neuvosto oli yksimielinen. Loppupeleissä neuvosto oli yksimielinen ja sitä me tarvitsemme nytkin. Miksi? Niin kauan kun 194 artikla on voimassa, jossa jäsenvaltioilla on vastuu tekniikasta. Eli siis jäsenvaltiot ovat yksin vastuussa esimerkiksi siitä, että ydinvoimalla, kyllä ei, hiili, kuinka kauan, ja uudistuvat energiat, että he ovat siitäkin vastuussa. Niin vaikka olisi 20 jäsenvaltiota samaa mieltä, ne eivät voi sopia sitovista tavoitteista, mikäli kaikki eivät ole mukana. Eli me tarvitsemme kaikki mukaan, se on selvä sopimuslähtökohta. Ja meidän täytyy miettiä, millä tavalla me saamme kaikki mukaan. Ja ympäristö vuonna 2013 on selkeästi muuttunut. Monet jäsenvaltiot eh, eivät enää halua eurooppalaisia sääntöjä. Jotkut jäsenvaltiot, eh, niillä on jo muita huolenaiheita. Ja minulla on ollut kunnianhimona se, että yhdessä teidän kanssanne tulevina kuukausina käynnistäisimme hyvin rakentavan keskustelun, joka johtaisi 2020-2020 arvojen edelleen viemiseen tuleville vuosille. Onko se sitten 30-30-30? Se tuntuu nyt hieman, ei, ei kovinkaan äh, kunnianhimoiselta. Mutta minä tarvitsen apua. Mihin suuntaan me menemme uudistuvien kanssa? Niin kauan kun me puhumme biopolttoaineesta ja äh, niiden tavallaan biopolttoaineen ensimmäisestä sukupolvesta. Se ei riitä. 10 prosenttia nykyisessä tuotannossa, sitä pitäisi nopeuttaa. Mutta mitä tulee lämpö ja sähkö, siinä minusta on ollut, olisi älykästä saada korkeammat tavoitteet, tavoitearvot. Minä olen miettinyt sitä, että eikö meillä pitäisi olla eurooppalaisille sähkömarkkinoille kun 2020 meillä oli 20 prosenttia eh, uudistuville energioille sähkössä, että me miettisimme ja päättäisimme tulevaisuudesta ja sitä, että saisimme kaikki mukaan ja silloin se voisi toimia. Te puhuitte myös ulkopolitiikasta ja suhteista tuottajamaihin. Te teitte oikein hyviä huomioita siitä. Mitä tulee liuskekaasun vallankumoukseen, se tulee menemään vielä energiasektorin ulkopuolellekin vaikuttamaan. Jos äh, amerikkalaiset 2020 äh, äh, käyttävät tai saavat energiansa liuskekaasusta, niin silloin niiden suhteet öljyntuottajamaihin tulee olemaan, tulevat olemaan ihan erilaiset kuin nyt. Me tarvitsemme vakaat suhteet ja meidän täytyy tehdä enemmän niiden eteen. Energia, ulkopolitiikka on hyvin tärkeää siinä vaiheessa, kun amerikkalaiset eivät enää ole niin riippuvaisia äh, arabialaisten, äh, arabien öljyistä. Ja silloin se vastuu siirtyy ehkäpä enemmän meidän harteillemme. Kiitos. Köszönöm szépen. Hát ha a bizottság vitát akart ösztönözni, akkor kezdődjön a vita. Cyrus Wolski... Jos komissio haluaa nyt keskustella, niin käydään sitä sitten ensinnäkin herra Cyrus Wolski AFET-valiokunnan puolesta. Mitä tulee energian ulkoisen ulottuvuuteen, geopolitiikka, energiapolitiikka on muuttumassa, uusia tuottajia tulee esiin ja resursseja, kuten liuskekaasu, niistä on tulossa yhtä lailla jaettua ja markkinat tulevat likvideimmiksi. Ehkä nopeastikin näemme globaalia energiapolitiikan demokratisaatiota, mutta emme ole vielä tässä pisteessä eikä energian toimitusvarmuutta Euroopassa ole mitenkään taattu. EUn täytyy reagoida muuttuvaan energiatilanteeseen, kun suunnittelee energiapolitiikkansa vuoteen 50 saakka kaasu johtuen globaalista eh, uudistuksista. Todennäköisesti tulee olemaan paljon tärkeämmässä roolissa EUn energiavalikoimien valikoimassa kuin komissio on olettanut. Tässä voidaan myös vähentää päästöjä Euroopan komissio on liian optimistinen, missä määrin saavutetaan ympäristötavoitteita, ilmastotavoitteita. Pitäisi ottaa huomioon myös skenaario B, jos tulos on vähemmän myötä, eli kun odotetaan e, ulkoisen energiapolitiikan täytyy vahvistua EU-ssa. Meillä on välineitä, kuten sisämarkkinat, kilpailupolitiikka, energiaperuskirja. On hyvä, että äh, tällaista energiakilpailua tapahtuu, mutta meidän pitäisi mennä pidemmälle ja koordinoida energia, no ostoa EUn ulkopuolelta ja mennä jopa kohti yhteisostoja. Kiitos. Köszönöm szépen. Most Jordan asszony következik egy percben. E, spoštovani, trajnostni energetski sistem prihodnosti bo mnogo učinkovitejši od sedanjega. Mnogo več... Kiitokset. Tulevaisuudessa meidän on oltava paljon tehokkaampia ja otettava käyttöön entistä enemmän uudistuvia energiamuotoja. Tulevaisuuden haasteet ovat valtavat ja siksi meidän on myöskin varauduttava tilanteeseen teknisesti. Itse asiassa tulevaisuudessa tulemme ottamaan käyttöön entistä joustavamman ja hajautetumman mallin energiapolitiikkaa kanssa. Ja se tarkoittaa myöskin, että säännöstöjen on oltava älykkäitä. Me tarvitsemme valtavia investointeja. Julkinen varo, julkiset varat ovat vain ensi askel. Me tarvitsemme paljon enemmän varoja investointeihin. Tämä kaikki edellyttää luonnollisesti suurta vakautta. Itse painotan sitä, että keskitymme olennaiseen tärkeimpään haasteeseen, eli siihen, että kasvihuonepäästöjä vähennetään radikaalisti vuoteen 2030 mennessä. Toivon, että pääsemme ilmastosoppuun, mutta siitä huolimatta tämä on mielestäni keskeisin tavoite. Seuraavaksi Kolorska Bobinska. Chcę bardzo podziękować pani tzaveli za współpracę, za roz... Kiitos puhemies. Kiitokset esittelijälle. Mietintö on mielestäni varsin pätevästi valmisteltu. Komission edustaja selvitteli meille pitkän tähtäimen suunnitelmia, mutta jos me haluamme nähdä myönteistä äh, tulevaisuudessa, me tarvitsemme kau- pidemmälle tähtääviä suunnitelmia. Meidän on mietittävä myöskin hiilipohjaisten ja ydinvoim- hiilipohjaisen energian käyttöä, mutta myöskään ydinvoimaa ei saa unohtaa. Nämä kaikki ovat keskeisiä seikkoja, jos pyrimme hahmottelemaan tulevaisuuden energiatilannetta. Haasteet ovat valtavat. On totta, että uudistuvat energialähteet ovat keskeisessä asemassa ja, ja jokainen ymmärtää niiden merkityksen. Mutta tarvitsemme myöskin sisämarkkinasääntöjä ja entistä enemmän tukea nimenomaan uudistuvien energialähteiden käyttöön. Herbert úr következik kettő az Európai Néppárt részéről. Ja sitten äh, Reul kaksi minuuttia. Herr Präsident, Herr Kiitos puhemies, komission jäsen, hyvät kollegat. Ensin äh, kiitokset edustajat Savelalle. Äh, yhteistyö on ollut erityisen miellyttävää. Tässä aiheessahan on kysymys myös hieman toisenlaisesta lähtökohdasta poliittisille keskusteluille. Minusta tuntuu tässä, että komissio on nyt esitellyt meille erilaisia skenaarioita ja pakottaa meidät miettimään, mitä nämä eh, seuraamukset sitten ovat, jos me teemme ratkaisun A, B tai C. Ehkä tämä on johtanut nyt siihen, että myös, että me tavallaan eh, voimme tavallaan lähteä uudelleen sopimaan tavoitteista ja todellakin pyrimme eteenpäin, kun meillä on asialliset keskustelut, joita käymme tällaisten skenaarioiden pohjalta. Tämä ei toki ole koko prosessin päätös, mutta kuitenkaan meillä ei pitäisi olla mitään tällaista tavoitteiden olympiajuhlia, vaan meillä pitäisi olla enemmänkin tällainen asiapitoisia keskusteluita. Ja sen lisäksi meidän ei pitäisi jättää tabuja kääntämättä toisinpäin myös. Sekin on totta, ja sen vuoksi esitänkin kysymyksen liuskekaasusta. Kuuluuko se mukaan tähän skenaarioon? Millä tavalla me tulevaisuudessa voimme toimittaa teollisuudelle energiaa? Onko meillä energiaa? Onko se kohtuuhintaista? Mikä on sen vaikutus ympäristölle? Ei se voi olla vain yhden suuren projektin harteilla, vaan minä uskon, että tämä, tätä täytyy katsoa hieman laajemmin. Ja sen vuoksi meidän täytyy olla varovaisia, että me emme lähde sopimaan liian tiukoista luvuista, vaan sovimme tavoitteista. Kun niistä sovitaan, niin katsotaan, että näillä tavoitteilla voi olla vaikutuksia myös muihin tavoitteisiin. Ja tämä tulee vaikuttamaan kaikkeen ja muistaa sekin, että se voi vaikuttaa päinvastoin kuin mitä me haluamme. Joten sen vuoksi mielestäni hienoa, että on skenaarioita. Nämä ovat askelia eteenpäin. Prosessi ei pääty tähän ja minä odotan mielenkiinnolla vihreää kirjaa. Kiitos. Ja seuraava puhuja on sosiaalidemokraattisen ryhmän nimissä Fambre. Kiitos eh, puhemies. Minä haluaisin myös eh, aloittaa kiittämällä esittelijää. Tämä ei ole lainsäädäntötyötä, mutta mietintö on hyvin tärkeä ja komission tulee tietää, että tämä parlamentti on jatkuvasti neuvostellut näistä asioista ja esittelijä on ollut hyvin eh, rakentava ja hänellä on ollut todellakin enkelin kärsivällisyys, että saamme aikaan tuloksia. No emme me luonnollisestikaan tiedä, mitä vuonna 2050 tapahtuu. Kellään ei ole tätä lasikuulaa. Mutta meidän täytyy nyt tehdä päätöksiä, mutta muistaa, että ne vaikuttavat tuleviin 10, 20, 40 vuoteen. Minä sanon aina, että vuonna 2050 minä haluan kävellä ympärini ja katsella, mitä todellisuudessa on toteutettu. Minun ryhmälläni on erittäin tärkeää, ja se tulee näkymään huomisessa äänestyksessä myös ja kehottaisinkin EPPtä ja esittelijä tätä tukemaan. Eli se, että eh, ei puhuta siitä, mitä kaikkea me emme ole, mistä me emme ole puhuneet, vaan se, että me lähdemme nyt muotoilemaan sitovat tavoitteet. Ensin katsomme 2020 tavoitteita, mitkä me saavutamme, mitkä emme. Me tiedämme, että energiatehokkuudessa meillä on vielä tehtävää. Ja sitten vuoden 2030 asetetaan uudet selkeät tavoitteet uudistuvalle energialle, äh, kuinka paljon esimerkiksi 45 prosenttia. Ja sen lisäksi myös katsoa kasvihuonekaasupäästöjä ja e- energiatehokkuutta. Minä tuen komissiota ja minusta se on hyvin tärkeää ja sen vuoksi vetoankin vielä kollegoihin oikealla puolella, että te olisitte huomenna mukana tätä tukemassa sen vuoksi, että se antaisi myös selkeän merkin komission jäsenelle. Hyvä äh, komission jäsenä, tämä etenemissuunnitelma on mielenkiintoinen asiakirja mutta te ette kuitenkaan ole energian opinto-osaston johtaja, te ette ole think tankin johtaja, te olette politiikan tekijä. Ja nyt sitten te esittelette meille erilaisia skenaarioita ja meidän täytyy tehdä valintoja. Ja te puhuitte itsekin tästä, että ei ole meillä pitää olla tämä no regret-optio, eli että me emme kadu jälkeenpäin. Meidän täytyy huolehtia siitä, että vuonna 2050 olemme täysin riippumattomia energiasta ja että toimimme mahdollisimman pitkälti uudistuvan energian pohjalta. Kiitos. Oletteko valmis vastaamaan herra Rödekille, jolla on sininen kortti? Mr. Rubik, you have the floor. Herra Rubik, olkaa hyvä. Ja, recht herzlichen Dank. Niin, kiitos kovasti, hyvä puhemies. Uskon, että meillä on jo varsinainen onnistumistarina tai menestystarina hiilidioksidipäästöjen osalta. Me olemme suunnitelmissa ja vuoteen 2020 mennessä Euroopasta tulee tämän maailman esikuva. Kysymys nyt sitten Rova Brentille, että miten tästä eteenpäin? Voisitteko kuvitella, että tämän päästökauppajärjestelmän sieltä meidän olisi jonkunnäköinen hiilijalanjälkijärjestelmä, jossa jokaiselle palvelulle ja tuotteelle, jolla on, jotka tuotetaan vähähiilisesti, vähennettäisiin veroa, jotta kuluttajille voitaisiin energiasta, energian säästämistä saada jotain hyötyä. Kollega een, een, interessante vraag. Mielenkiintoinen kysymys. Erityisesti tämä teollisuuden ulottuvuus kiinnostaa minua. Kyse on eri asiasta, mutta olen vakuuttunut siitä, että nykyinen järjestelmä ei toimi ja tästäpä syystä meidän on siirryttävä tehokkaampaan, hiilivähäisempään järjestelmään, joka varmistaa sen, että ostamamme työt, tuotteet, riippumatta siitä, onko ne tuotettu Euroopan unionin sisällä vai sen ulkopuolella, eli että ne ovat yhtä lailla varmoja ja laadukkaita. Ja se tarkoittaa sitä, että me tarvitsemme jäsenvaltioiden yksimielisyyden äänen se oli jo hankalaa, että saimme ETS-järjestelmän aikaiseksi, mutta jos saimme jonkunlaisen vaihtoehdon, niin meidän täytyy tietää, että se on todellinen vaihtoehto. Me emme voi lähteä siitä liikkeelle, että jostain luovutaan, mutta mitään uutta ei ole tarjolla. Mutta mielenkiintoista keskustelua on varmaankin tulossa. Kiitoksia. Thank you. Please remind that uh, blue... Kiitos. Haluaisin muistuttaa, että sinisen kortin puheenvuoro on vain puoli minuuttia. Seuraavana puhujana herra Törmes vihreistä. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Kiitän sen Savelan puolesta ja neuvottelijoita tehdystä työstä. Pari huomiota. Komissaari on oikeassa sanoessaan, että me tarvitsemme sitovat tavoitteet vuodelle 2030 sekä ilmaston että uusiutuvien energiateho, energialähteiden että myöskin energiatehokkuuden osalta, sillä energiatehokkuus on ainoa realistinen vastaus energiakyyhyyteen. Meidän ei pidä valehdella itsellemme. Maailman öljyn hintoja me emme lähde emmekä voi myöskään määrittelemään. Me voimme vain auttaa kansalaisia siirtymään öljyn käytöstä muu, muihin energialähteisiin ja autoteollisuutta rohkaisemaan siirtymään uudenlaisiin poltto polttoainelähteisiin. Me tiedämme, että mitä tulee kaasuun, niin se on ympäristön kannalta melkoinen sotku. Ja mitä tulee liuskekaasuun, niin me tiedämme, että Eurooppa tulee liuskekaasun puolella olemaan todellakin alisteisessa asemassa. Me emme määrittele hintoja, vaan meidän on vain nientävä se, mitä meille syötetään. Ja tämä liittyy juuri energiatehokkuuteen. Se on ainoa oikea vastaus. Ja kollega Jordan on oikeassa sanoessaan, että kaksi kolmas osaa voimaloista on korjattavaa. Yhtä lailla meidän on vaihdettava myöskin korkeajänniten johdot. Mutta miten se on mahdollista, jos hinnat laskevat? Jos investoijille ei anneta minkälaisia mahdollisuuksia voiton saavuttamiseksi, eihän silloin kukaan investoi yhtään mihinkään, joten meidän täytyy katsoa tätäkin ulottuvuutta. Ja yksi asia, jonka haluaisin ottaa vielä esille tässä keskustelussa liittyy siihen, että näiden mallien on oltava avoimia ja myöskin päivitettyjä. Tämä teidän päivitetty ohjelmanne ja mallinne on kahdelta osalta ongelmallinen. Se ei ole tehokas eikä uusiutuva. Ja toinen skenaario on se, että nämä Kynnykset on liian korkealla tasolla. Ne ovat jo nyt alhaisemmalla tasolla kuin vuodella 2020 ja sitten nämä ydinvoimakustannukset on aivan liian alhaisella tasolla, joten ehkäpä teidän tulisi tarkastella asiaa uudemman kerran, eli että nämä kustannukset olisivat realistisia, koska muuten annatte meille vääriä viestejä. Kiitoksia. Kiitos. No nyt meillä on mahdollisuus vielä toiselle puolelle eh, minuutin puheenvuorolle, jos eh, äänestätte herra Wernströmiä. Kiitoksia, puhemies. Thomas on aivasti, aivan oikeassa varmaan, kun hän perustelee energiatehokkuuden puolesta, mutta ei hänkään varmasti ää, ajattelisi, että jos me olisimme riittävän urheita ää, riitty, li, li, siirtyäksemme fossiilisista polttoaineista luomuenergiaan, niin me voisimme tehdä sen niin, että ensin sammuttaisimme kaikki lamput. On totta, että tuulivoimassa on potentiaalia enemmän kuin tarpeen, mutta jos me olisi riitt- idea on se, että jos me olisimme riittävän urheita, niin meillä olisi kyllä energiaa enemmän kuin tarpeen. Ja vastaus, niin Graham on samaa mieltä, että meillä on tarpeeksi energialähteitä, kuten aurinko ja tuuli, mutta toivon, että sinä tuet meitä tämän sataprosenttisen uusiutuvien lähteiden taloudesta. Mutta kuitenkin, jos meillä on talous, joka perustuu sataprosenttisesti uusiutuviin, sen pitäisi olla myös edullisempi tietysti tähän saakka vanha on ollut halvempaa kuin uudet uusiutuvat lähteet. Nämä älyverkot ovat näiden kahden välillä tämä linkki, jonka pitäisi saada, pitäisi saada toimi, toimimaan. Kiitos. Seuraavana puhuja konservatiivipuolesta Szymanski. Kiitoksia. Tämä mietintö on erittäin tärkeiden neuvotteluiden kompromissitulos. Se on kuitenkin vääristynyt, emmekä me kykene olemaan yhtä mieltä kohdan 19 kanssa, koska se tekee ilmastopolitiikasta vielä tiukemman. Eli korkeammat kustannukset muun muassa paperisektorille, kemian sektorille, terästeollisuudelle ja niin edespäin. Ja ne, joiden on kilpailtava Kiinan, Amerikan, Venäjän kanssa, niin niille elämä kyllä vaikeutuu aika paljon. Tämä on erittäin tärkeää erityisesti kun ajatellaan vapakauppaneuvotteluita. Ja täytyy myös muistaa, että täydellinen hiilettömyys on pelkkää fiktiota. Ei sillä ole mitään tekemistä todellisuuden kanssa. I, EAN <clears throat> e mukaan vuonna 2025 puolet energiastamme tulee mineraalilähteistä, joten tällainen mineraalilähteiden syrjiminen on epärealistista, epärealistista ja sitä paitsi se tekee hallaa meidän energiasektorillemme. Se tekee hallaa markkinoiden vakaudelle ja tekee meidän energiastamme maailman kalleinta. Kiitos. Minä sain tiedon, että meillä on liian vähän aikaa käytettävissä, joten en voi enää sinisiä kortteja tässä keskustelussa hyväksyä. Seuraavana herra Rossi EFDn puolesta. Kiitoksia. Tämä mietintö on erittäin hyvä, erityisesti kun puhutaan ETS-kiintiöistä. On erittäin tärkeää, että me käytämme järkevällä tavalla kaikkia energialähteitä. Ja meidän täytyy myös muistaa, että biopolttoaineiden tulisi perustua myös maataloustuotteisiin, mutta ei sen kustannuksella. Täällä puhuttiin eurooppalaisista er-, energian yhteismarkkinoista – niin, että myös hinnat olisivat avoimia. Hyvä puhemies, edellinen parlamentin puhemies Vuse järjesti tapaamisen kansallisten parlamenttien kanssa. Hän halusi pohtia energian yhteismarkkinoita. Harmi, että Schulz ei ole jatkanut tällä tiellä. Haluaisin myös muistuttaa, että tällä hetkellä, kun ajatellaan kustannuksia Euroopan tasolla, niin valtioiden välillä on hintojen eroja, joita ei voida hyväksyä. Italiassa energian hinta on 130 prosenttia kalliimpaa kuin Ranskassa tai Puolassa ja 80 prosenttia kalliimpaa kuin Saksassa ja 40 prosenttia kalliimpaa kuin Amerikassa. On selvää, että tällainen tilanne tuo muassaan epälojaalia kilpailua. Jos äh, asia jatkuu tällä tavalla, niin äh, se johtaa vain yrity, yritykset muuttamaan muulle. Kiitos seuraavana. Orva Matias GUE-NGLn puolesta. Yksi minuutti. Kiitos puhemies. Haluaisin minäkin kiittää kollegaa tehdystä työstä. Neuvottelut tästä mietinnöstä olivat hyvin vaikeat. Emme voi tukea tätä, emmekä myöskään komission ehdotusta. Siitä yksinkertaisesta syystä, että ainakaan minä osaltani en näe, että tässä mietinnössä otettaisiin esille nämä energiasektorin prioriteetit. Me puhumme vähäisistä energialähteistä, mutta me emme kuitenkaan pidä kiinni näistä sitovista sitoumuksista uusiutuvien energialähteen osalta. Me olemme siirtymässä pois energiatehokkuudesta, joka on myös pois talouden kasvusta ja työpaikoista. Meidän pitäisi keskittyä enemmän uusiutuviin energialähteisiin ja senpä takia kun puhutaan ydinenergian voimistamisesta, niin äh, muistan me vielä kahden vuoden takaisin Fukushiman onnettomuuden. Äh, meidän yksityistäminen ja sääntelyn poistaminen ei ole hyvä tie jäsenvaltioiden tehdä päätöksiä tällä alalla. Suusa Wagner Seuraavana Suusa Wagner, riippumattomat. Horizonte del año 2050 demuestra... Kiitoksia herra puhemies. Nyt meidän täytyy vain luottaa tulevaisuuteen, myöskin parlamentissa. Tästäpä syystä kollegamme tekemä työ on erittäin tärkeä ja hyvä, mutta tiettyjä asioita emme ole käsitelleet riittävässä määrin, muun muassa uusiutuvien energialähteiden tai fossiilisten polttoaineiden tukeminen. Esteitä löytyy edelleenkin ja epäselvyyksiä yritysten keskuudessa. Meidän on nyt varmistettava, että kansalaiset todellakin tietävät, miten he voivat säästää energiaa ja että he myöskin säästävät energiaa. Me emme voi hyväksyä sellaista energiatuhlausta kuin joissakin kaupungeissa on nähty, kuten yöllä tai hyvin myöhään illalla järjestettävät urheilutapahtumat – ja verkkojen kautta välitetään aivan vääränlaisia viestejä. Jos me emme puutu tähän, niin me emme ole uskottavia. Kiitoksia. Kiitos. Seuraavana herra Karins, kaksi minuuttia. Mm-hmm. Kiitos puhemies, hyvä komissaari. Tässä salissa on varattaa varmasti muutamakin henkilö, jotka ajattelevat yrittäjyyttä ja, ja myös uusiutuvan energiarähteiden vihertämistä. Minusta tämä on hyvin lyhyt katsan, lyhytnäköinen lähestymistapa. Meidän täytyy ajatella kolmea asiaa, jotka pitää saada tasapainoon. Ensinnäkin meidän pitää vähentää hiilidioksidipäästöjä Toiseksi pitää pienentää meidän riippuvuuttamme tuodusta energiasta. Kolmanneksi on tärkeää stabiloida hinta ja nimenomaan kuluttajien maksama hinta energiasta. Me voimme lähestyä näitä tavoitteita eri tavalla. Ensinnäkin pitää eh, yhdistää eri lähestymistapoja, käyttää uusiutuvia energianlähteitä. Ne ovat tänä päivänä ja jatkossakin hyvin tärkeitä. Samanaikaisesti me emme saa sulkea suinkaan pois eh, eh, sellaista uutta mahdollisuutta, kuten esimerkiksi liuskekaasu, jota joka on hyvä vaihtoehto esimerkiksi venäläiselle öljylle. Liuskekaasua kannattaa tutkia ja Yhdysvalloissakin on pystytty vähentämään energiariippuvuutta nimenomaan kotimaisen liuskekaasun ja liuskeöljyn takia. Mitä enemmän tuotamme itse, sitä vähemmän meidän pitää tuoda eu alueelle energiatuotteita. tuotteita. Meidän pitää kehittää ydin energiaa jatkossa. Jotkut maat ovat siinä jo hyvinkin pitkällä, eivät suinkaan kaiket. Me emme ole erillinen saari. Meidän täytyy katsoa myös kustannusrakennetta. Se on hyvin tärkeää ja sen takia nämä kaikki tavoitteet pitää saada tasapainoon. Reira Marjarell, minuutti. Kiitoksia, herra puhemies, arvoisa komissaari. Tämä tiekartta pitää sisällään joitakin muutoksia. Energiajärjestelmän hiilenkäytön väheneminen on todellakin tarpeen, jotta voimme varmistaa eurooppalaisen talouden kestävyyden. Jos Euroopan unioni haluaa toimia edelläkävijänä, puhtaan energian puolella, niin se on omiaan myöskin vaikuttamaan ilmastonmuutokseen. Markkinoiden muuttaminen, uusien työpaikkojen luominen, nämä vaikuttaisivat energiaan, hinnan laskuun. Kollega Van Breem, aivan oikeutetusti totesi, että tekstin tiettyjä kohtia täytyy vielä tarkastella yksityiskohtaisemmin. Euroopan parlamentin pitää välittää selkeä viesti, jonka mukaan me taistelemme ilmastonmuutosta vastaan, eli pakollisia tavoitteita täytyy tässäkin tekstissä asettaa. Meidän täytyy vaatia komissiota tarkentamaan omaa analyysiään, eli miten näitä voitaisiin saavuttaa, jotta todellakin yhteinen energiapolitiikka voidaan saavuttaa. Kiitoksia. Kiitos seuraavana herra Helmer. Yksi minuutti. Puheenjohtaja, onnittelen esittelijää hänen tekemästään työstä. Hän on esittänyt eri, erinomaisia asioita mietinnössä, jos kohta hänen oli pakko ö, sisällyttää myös Euroopan myönnytykset, jotka liittyvät globaaliin ilmastonmuutokseen ja lämpenemiseen, vaikka sellaista ei ole ollut viime vuosina. On erittäin hyvä, että me otamme huomioon kaikki kaikki teknologiat, olipa kyse sitten öljystä, hiilestä, liuskekaasusta ähm, tai mistä tahansa. On erittäin hyvä, että tässä on otettu myös huomioon energiaköyhyys ja kilpailukyky ja muut. Me emme kuitenkaan voi hyväksyä sitä, että liikaa ollaan riippuvaisia uudistuvista energialähteistä. Me emme voi hyväksyä päästökauppajärjestelmää, joka on epäonnistumisen huippu ja se on tarpeeton, siihen ei ole varaa. Me emme voi hyväksyä hiilen ähm, talteenottoa ja varastointia. Se on pelkkää päiväunta, eikä siihenkään ole varaa. Emmekä voi myöskään hyväksyä globaalia ilmastotoimintaa, joka ei koskaan tule toteutumaan sen lisäksi, että siihen ei ole varaa ja se on tarpeeton. Minä pyytäisin, että kollegat äänestäisivät tyhjää kunnianosoituksena esittelijälle, mutta ei, älkää tukeko sitä. Griffin Kiitos seuraavana herra Griffin. Yksi minuutti. Tonight, several puhemies. Tänä iltana monet brittieläkeläiset jäätyvät kuoliaaksi, koska heillä ei ole varaa ostaa polttoainetta. Nimittäin hyvin usein vasemmistopuolet, niitä tukeva media, kuten BBC ja muut, uskottelevat ihmisille, että ihmisen saama ilmastonmuutos tulee tuhoamaan maapallon. Kuitenkin tätä käytetään tekosyynä suurelle puhallukselle, nimittäin tuottajat tekevät valtavia, tuot, valtavia voittoja, kun taas sitten köyhät eläkeläiset jäätyvät kuoliaaksi. Me emme ole päässeet tavoitteisiimme ja samanaikaisesti kansalaisia kuolee. Poliittinen eliitti eliitti on tässä tappamassa kansalaisia kuoliaksi. Kiitos. Ja me olemme nyt sitten päässeet vaiheeseen, jossa puhujalista ei elä, äh, puheenvuorot ilman puhujalistaa. Minulla on 12 puheenvuoropyyntöä ja, ja annan niistä kuusi. Rakeli ensimmäisenä. Uh, I'm very pleased with uh, the direction and the Kiitoksia. Minä olen tyytyväinen kuulemaani ja siihen, mitä sanottiin edellisistä asiasta. Esittelijä ja komissaari ovat esittäneet viisaita kommentteja. Euroopan on selvästikin panostettava kilpailukykyynsä. Ja on selvää, että jos halutaan olla kilpailukykyisiä, niin silloin tarvitsemme edullista energiaa. Me tarvitsemme erilaisia energialähteitä ja me tarvitsemme avointa henkeä sen suhteen, mitä energialähteitä voitaisiin käyttää. On tietenkin selvää, että minä haluaisin käytettävän uusiutuvia energialähteitä enemmän. Se on mahdollista, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö muita vaihtoehtoja voitaisiin käyttää. Maalaisjärkeä tarvitaan, eli me tarvitsemme kaik- monia eri vaihtoehtoja. Ja olin tyytyväinen kuullessani, kun esittelijä sanoi, että meidän ei tulisi toimia liian kapeakatseisesti. Tekniikka kehittyy koko ajan niin kuin kuulimme ja tästäpä syystä meidän täytyy avoimin mielin katsoa tulevaisuuteen, katsoa miten näihin ongelmiin voidaan puuttua. Minä uskon, että me voimme ystävällisesti ja kilpailukykyä parantaa myöskin toimia energiasektorilla. Kiitoksia. Kiitos, Radek Campos, kaksi minuuttia. Só com liberdade se domina o futuro. Kiitos. Vapaa, meidän pitää vapaana pystyä päättämään tulevaisuudestamme. Pitkän tähtäimen politiikka määrittää meidän asemamme maailmanmarkkinoilla teollisuudessa ja meidän tätä kautta Euroopasta saada kilpailukykyisempi tällä alalla. Energiapolitiikka kokonaisuudessaan liittyy myös sosiaalikysymyksiin. Se vaikuttaa meidän eh, eh, elämäämme myös tulevaisuudessa. Tämän takia kuluttajahintojen pitää olla kohtuullisia ja meidän pitää löytää syrjimättömiä mekanismeja, joilla saadaan eh, hillittyä näitä hintavaihteluita. Kiitos herra Pascal seuraavana. Kiitoksia puheenjohtaja, että sain puheenvuoron. Tämän vuosituhannen ensimmäisellä vuosikymmenellä Euroopan maat ovat maksaneet noin 200 miljardia dollaria vuosittain keskimäärin. Viime vuonna tai pari vuotta sitten vuonna 2011 summa oli jo 488 miljardia dollaria. Vaikka olemme ryhtyneet erilaisiin rakenteellisiin toimiin Euroopan unionissa. Minkälaista parannusta energiatehokkuudessa, ähm, teollisuudessa tai kotitalouksien energiankulutuksessa ei ole ollut. Eurooppa on erittäin riippuvainen energian tuonnista ja sen vuoksi meidän tulisi olla paljon tehokkaampia energian käytössämme. Meidän tulisi edistää energian säästöä. Minä olen yhtä mieltä komission tavoitteiden kanssa lisätä uudistuvien energialähteiden ähm, äh, määrää 55 prosenttiin vuoteen 2050 mennessä. Erityisesti kun ajatellaan pitkän tähtäyksen ennusteita, meidän täytyy ajatella omia kapasiteettejamme ja meidän täytyy pyrkiä käyttämään omia varojamme. Edustaja Möltser. Jos vuoteen 2050 mennessä haluamme päästöjä leikattava 80 prosenttia, liikenteessektorilla se on mahdollista vain 60 prosenttisesti, niin se tarkoittaa sitä, että muualla täytyisi toimia ilman hiilidioksidipäästöjä. Mutta me tiedämme, että PR kikkana on käytetty sitä, että juuri ydinvoimalaitokset olisivat ympäristöystävällisiä, mutta katsokaapa Fukushiman suuntaan. Mitä siinä on ympäristöystävällisyydellä tekemistä? Aina vain puhutaan siitä, että käytetään uutisinta teknologiaa, mutta ei muistella laisinkaan sitä, minkälaisia vahinkoja saattaa syntyä ydinvoimaloiden osalta tai miten ongelmallista on ydinjätteiden loppusijoittelu. Eli kaiken kaikkiaan ei ihmetytä laisinkaan, että uusiutuvat energialähteet jäävät taka-alalle näissä suunnitelmissa. EU:ssa on viime vuosien aikana kampitettu uusiutuvien energialähteiden edustajia, joten kyllä meidän täytyy puuttua juuri tähän väärä, vääryyteen. Kiitoksia. Kiitos. Seuraavana puheenvuoro herra Matulalle. Doresc să reamintesc câteva condiții pe care le consider Kiitos. Haluaisin muistuttaa teitä energian enenemissuunnitelman tavoitteista. Ensinnäkin sääntely. Siinä pitäisi ottaa huomioon jäsenvaltioissa ne säädökset, jotka liittyvät energiamarkkinoiden vapauttamiseen ja pitäisi poistaa kaikenlaiset esteet. Meidän pitäisi kapitalisoida energiaa Alueellisilla tasoilla, esimerkiksi Romanian länsiosissa, on tärkeitä, maala, tärkeitä maalämpölähteitä, mutta joita ei ole pystytty hyödyntämään byrokratian esteiden takia olen pyytänyt komissiota ja kansallisia viranomaisia tutkimaan, miten näistä esteistä päästäisiin, jotta saataisiin sijoittajia kiinnostumaan tästä maalämpömahdollisuudesta. Tämä kohottaisi maan sisäistä tuotantoa ja alentaisi kuluttajahintoja. Kaasun tuontia voitaisiin diversifioida niin, että sijoitetaan enemmänkin tähän eteläiseen käytävään ja, ja sitten nestekaasuun mustalta mereltä. Kiitos, herra Ares. Seuraavana. Alves. Presidente. E também referida neste relatório da necessidade da União. Minä haluaisin korostaa äh, sitä, kuinka tärkeää on laajentaa strategiaamme koko Eurooppaan. Meidän täytyy vastata niihin haasteisiin, joita meillä on, joita ylipäänsä energiajärjestelmillä on. Ajattelen myös etäisiä alueita, saarialueita, Meillä on maantieteellisesti hyvinkin eristäytyneitä alueita ja Euroopan parlamentin ja komission täytyy olla tietoinen niiden tarpeista. Meidän täytyy löytää asianmukaiset vastaukset ähm, joilla otetaan huomioon näihin erityis, joilla vastataan näihin erityislaatuisiin ongelmiin. On tärkeää, että kaikkien uusiutuvien energialähteiden täysi potentiaali otetaan käyttöön. Mehän olemme jo lähes ylittäneet 2020-strategian tavoitteet. Kuitenkin monilla paikoilla energiapolitiikka on liian standardinomaista. Se täytyy ottaa huomioon, kun tässä uudessa tiekartassa. Seuraavana komissaari Ottinger, olkaa hyvä, te voitte komission kannan tähän lopuksi vielä vetää yhteen. Herra puhemies, arvoisat edustajat, sallitte, että vastaan muutamiin kommentteihin. Ensinnäkin, mitä tulee energiatehokkuuteen, niin tämä ei ole meille mikään uutinen. On tietenkin selvää, että 20 prosentin energiatehokkuustavoite on lyöty lukkoon eurooppalaisella tasolla. Nyt herää vain kysymys siitä, että miten meidän tulee toimia. Milloin on esitettävä uusi tavoite? Olen avoin sen suhteen, mutta minulla on sellainen tuntuma, että tällä hetkellä me tarkastelemme sitä, miten jäsenvaltiot panevat hyväksytyn direktiivin täytäntöön kansallisella tasolla. Mitä tulee energiasäästötavoitteisiin, vuosina 2012 ja 2013 me katsomme, miten jäsenvaltiot ovat toimineet ja lisäksi katsotaan, miten muut toimenpiteet ovat pureneet, pureet, kuten esimerkiksi ekomerkinnät ja ekosuunnittelu. Ne ovat tällaisia ikään kuin vapaaehtoisia toimintamalleja. Ja me katsomme vielä ennen oman kautemme päätös, päättymistä sitä, että ovatko suositukset toimineet ja ovatko nämä sitovat päätökset riittäviä varmistaaksemme, että vuodelle 2020 asetetut tavoitteet ovat saavutettavissa, vai olisiko tarpeen päättää uuden parlamentin kanssa uusista tavoitteista jo heti vuonna 2015? Mitä tulee uuteen energiatehokkuustavoitteeseen, niin se voitaisiin siinä vaiheessa sitten lyödä lukkoon, ottaen huomioon eurooppalaisella tasolla havaittavissa ollut kehitystrendi, katsotaan myöskin, miten voimassa oleva direktiivi on toiminut, miten kansalliset ohjelmat ovat toimineet. Eli minä kallistuisin enemmänkin sille puolelle, että katsomme ensin sitä, että neuvostossa vuonna 2015 päätetään jatkotoimenpiteistä, eli siitä, miten sitovia ja kunnianhimoisia uusia tavoitteita voitaisiin tulevaisuudelle asettaa. Mitä tulee liuskekaasuun, niin me olemme varmaankin kaikki samaa mieltä siitä, että kaasun merkitys kasvaa sekä globaalilla globaalisti että eurooppalaisesta näkökulmasta katsottuna. Ja tähän on olemassa kolmen syytä. Kaasu on yhtäältä paremmin saatavilla kuin öljy Toinen syy on se, että kaasu on paljon ympäristöystävällisempi vaihtoehto sekä käsittelyn aikana teollisuudessa että myöskin lämmöntuotantosektorilla että myöskin sähkön tuotannossa verrattuna esimerkiksi hiilen tuotantoon. Kolmas syy on se, että kaasua voidaan käyttää joustavasti hyväksi. Eli sitä voidaan käyttää myöskin uusiutuvien energialähteiden käytön yhteydessä. Eli jos ei ole aurinkoenergiaa tai tuulienergiaa käytössä, niin kaasua voidaan hyvin nopeasti käyttää hätävarana. Eurooppalaiset kaasumarkkinat ovat olemassa. 540 miljardia kuutiometriä on tämä ti- volyymi ja me olemme menossa nyt 600 miljardin kuutiometrin käytön suuntaan. Kolmas osa kaasun tuotannosta on eurooppalaista, Alankomaista ja yhdistyneestä kuningaskunnasta nämä kaasuvarat tulevat. Mutta mitä tulee perinteiseen kaasun tuotantoon, niin laitokset ovat ilmoittaneet, että kaasuvarannot hupenevat vuoteen 2030-2035 mennessä. Ja herääkin kysymys, että haluammeko sen jälkeen tuoda kaiken kaasun Venäjältä, Norjasta, Algeriasta, Nigeriasta, Katarista, eli tätä eteläistä väylää käyttäen. Eli haluammeko olla täysin riippuvaisia tuonnista, tietäen oikein hyvin, että Siberiasta, arktisilta alueilta, Algeriasta on kantautunut huolestuttavia viestejä. Me tiedämme, että Siberiassa työntekijöiden työskentelyolosuhteet eivät ole aivan täysin sitä, mitä me toivoisimme. Haluamme vain, että kaasu tulee hanasta puhtaana ulos ja että ympäristö ei kärsi ainakaan meillä, mutta se mitä Siperiassa tapahtuu ympäristön suhteen ja työntekijöiden suhteen, niin se ei meitä hirveästi haittaa. Eli meidän täytyy muistaa, että koko luonto on meidän yhtei, yhteinen. Meidän täytyy katsoa myöskin Yhdysvaltojen suuntaan, katsoa mitä siellä on tehty oikein ja mitä siellä on tehty väärin. Tietenkin jotkut valtiot voivat käyttää liuskekaasuprojekteja hyväksi, ja meidän täytyy katsoa, miten nämä toimivat. Me emme voi suoralta kädeltä tyrmätä jotain uusia vaihtoehtoja. Meidän täytyy toimia innovoivasti. Meidän täytyy katsoa, miten voimme pohjavettä, juomavettä, ilmastoa, ympäristöä suojella. Ja sitten pohtia, että missä määrin nämä tekijät huomioiden liuskekaasua voitaisiin käyttää hyväksi. Se pitäisi olla meidän yhteinen kunnianhimoinen. Ehkäpä Puola tulee toimimaan edelläkävijänä ja varmastikin yhdistynyt kuningaskunta. Ja katsotaan sitten, että päästäisiinkö tällaiseen eurooppalaiseen ulottuvuuteen, ottaen huomioon juuri Euroopan unionin ympäristötavoitteet. No alku voidaan lähteä 10 tai 5 prosentin osuudesta kokona, koko EUn energian tarpeesta, mutta kunhan meillä olisi vain pieni oma tuotantoosuus, niin silloin voimme sopia esimerkiksi Venäjän kanssa pitkäaikaisempia sopimuksia ja kytkeä kaasun hinnat öljyn hintaan. Eli tietty liuskekaasu, omavaraisuus johtaa tietynlaiseen joustoon myöskin muiden kumppaneiden puolelta. Olen keskustellut venäläisten kumppaneiden kanssa ja kun olemme keskustelleet juuri näistä liuskekaasukysymyksistä, niin kyllä venäläisetkin tietävät, mistä on kyse. Me tiedämme, että Ukrainasta ei ole, kun puhumme Ukrainasta, niin kyse ei ole vain ainoastaan kaasun kulkumaasta, vaan myöskin Ukraina tulee jatkossa olemaan liuskekaasun tuottajamaa. Eli meidän ei pitäisi lähteä sinisilmäisesti asioita tarkastelemaan, mutta meidän ei tulisi olla myöskään liian pessimistisiä. Meidän täytyy toimia avoimessa hengessä, tieteellisestikin avoimessa hengessä, koska sitä kautta saamme niitä kaipaamiamme vastauksia. Mitä tulee sitten energiahinnoitteluun, niin se vaatii tietenkin pidempi, pidempää selvitystä. Me tiedämme, että korkeat energiahinnat ovat hyvä asia, koska sitä kautta voidaan taata, että energia tehokkuus on kaikkien silmissä. Silloin kun hinnat ovat korkealla, niin kansalaiset ovat tarkkoina. Työautoilijat huomioiva, huomaavat sen joka päivä ja yhä enenevässä määrin kansalaiset tarkastelevat myöskin, miten se sähkömittari raksuttaa. Mutta mitä tulee siihen korkeimpaan mahdolliseen energiahintaa tasoon, niin ehkäpä se on jo saavutettu. Yhä useammat Euroopan kansalaiset ovat jo huolissaan tilanteesta. Heillä ei ole enää mahdollisuutta maksaa valosta, energiasta, lämmöstä, sähköstä, mobiliteetistä. Silloin tarvitaan myöskin kansallisia korjausmekanismeja. Meidän täytyy panostaa sitten ihmisten tukemiseen sitä kautta. Minä en perusta yhtään näistä säännellyistä hinnoista. Me tarvitsemme markkinahinnoittelua. Tästäpä syystä minä haluan panostaa tukku- ja vähittäismarkkinoiden toimintaan. Me tiedämme, että 20 jäsenvaltiossa on säännelty sähköhinta käytössä. Siinä ei katsota todellisia hintoja, todellista kysyntää ja tarjontaa. Ja Espanjassa ongelmana on tällä hetkellä se, että sääntelyn kautta vaje on kasvanut jopa 29 miljardin euroon. Se nyt ei välttämättä tarkoita kestävää kehitystä, ei se ole ainakaan omiaan tukemaan sitä. Mutta on itsestään selvää, että me haluamme tukea uusiutuvia energialähteitä. Me haluamme ne markkinoille, me haluamme purkaa sääntelyä ja me emme missään nimessä vastusta uusiutuvien energialähteiden kehittämishankkeita. Ja mitä tulee Horisontti 2020 hankkeeseemme, niin siellä tallennusteknologialla on keskeinen merkitys. Energiaverkostojen laadulla on keskeinen merkitys, ydinfuusio on keskeisellä keskeisessä roolissa, mutta maa lämpö, sen merkitys tulee kasvamaan entisestään. Minä olen tutustunut erääseen ö, tällaiseen laitokseen ja minä haluaisin, että kaikki ymmärtävät sen uutena hienona mahdollisuutena. Kiitoksia. Kiitos sitten tähän loppuun esittelijänne Kitsavella loppupuheenvuoro. Kiitoksia puhemies. Hyvä komission jäsen. Minua miellytti kovasti se, mitä sanoitte eurooppalaisten politiikasta. Se, että ei kiinnitetä huomiota niihin olosuhteisiin, joissa öljyä kaivetaan tai energialähteitä kaivetaan ja kaivannaistoimintaa harjoitetaan muissa maissa niissä maissa, joista me eh, tuomme energiaa. Amerikassa käytetään ilmausta Not in my backyard. Eh, eli juuri tästä on kyse. Omassa mietinnössäni yritän eh, yhdistää erilaisia näkemyksiä. Yritän löytää yhteistä maaperää, yhteistä nimittäjää. Ja sen vuoksi tämä mietintö onkin niin pitkä, kun puhutaan energiatehokkuudesta ja energian säästöstä – niin mehän kyllä mainitsemme sen, tai molemmat mainitaan mietinnössä. Ne voisi, voitaisiin ottaa osaksi peruskoulun oppimäärää, energian säästö olisi kaikkien tiedossa. Hyvä komissaari, tämän mietinnön myötä me toivomme voivamme saada aikaan selkeän lähestymistavan energiapolitiikkaan 2020 vuoteen mennessä. Toivomme myös saavamme komissiolta raportteja, joissa asetetaan selkeitä yksinkertaisia tavoitteita. Puhun eri energiamuotojen tulevaisuudesta Euroopassa niin, että Euroopan kansalaiset tietävät ja myös yritykset ja investoijat tietävät, millainen etenemissuunnitelmasta kehkeytyy niin, että tietävät, mihin suuntautua tulevaisuudessa. Kiitos kollega Savella. Nyt päätimme tämän keskustelun. Seuraavana suullinen kysymys komissiolle koskee ydinvoimalaitosten riski- ja turvallisuusarviointeja, niin kutsuttuja stressitestejä. Ensinnäkin